johdolla vahvistimme luottamuksemme siihen, että jatkamme tätä neuvottelutyötä. Yhtenäisyys ja avoimuus ovat tärkeitä niin kuin tähänkin asti, jotta neuvottelut onnistuisivat. Komissio ja neuvosto seuraavat päivä päivältä, viikko viikolta hyvin läheltä tätä prosessia. On aivan varmaa, että yhdenvertaiset kilpailuolosuhteet tulevat olemaan tärkeä kompassi neuvottelujen seuraavissa vaiheissa. Tiedämme, että on myös määräaikoja ja tiettyjä menettelyjä kesän keppellä ja katsot, tarvitaanko pidennyksiä, mutta emme halua nyt mennä tässä asioiden edelle, vaan aloitamme siitä, että mahdollisimman nopeasti ähm, parlamentti voi vahvistaa tämän tuloksen ja myös Euroopan parlamentti ottaa tähän kantaa ja sitten katsomme vaihe vaiheelta, kuinka etenemme eurooppalaisten etujen mukaisesti ja niin, että haluamme toki säilyttää hyvin tiiviin yhteistyösuhteen Iso-Britannian kanssa talous- ja kauppasuhteissa, mutta myös turvallisuus- ja puolustuskysymyksissä muun muassa. Käsittelimme myös Euroopan tulevaisuutta koskevaa konferenssia. Monet siihen jo aikaisemmassa keskustelussa viittasivatkin. Tämä on aihe, jonka Euroopan neuvosto ottaa hyvin vakavasti. Ja havaitsemme, että kansat ja kansalaiset haluaisivat osallistua enemmän niin, että ei olisi kyse siitä, että joka neljästä viides vuosi äänestetään ja sitten jäädään passiiviseksi päätösten seuraajiksi. Olemme kyllä kuulleet tämän toiveen kansalaisyhteiskunnilta, kansalaisilta ja varmaankin myös kansallisilta parlamenteilta – Eurooppa-neuvosto toivoo voimansa olla lo- lojaali yhteistyökumppani, jossa hyvän tahdon voimin tehdään yhteistyötä parlamentin kanssa, mutta Euroopan neuvoston osalta on keskeistä, kuten voitte ymmärtää, että se säilyttää oman toimintakykynsä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä koskien strategista toimintaohjelmaa. Me tiedämme kyllä, mistä on kysymys ja me haluamme säilyttää mahdollisuuden viedä eteenpäin näitä hyvin tärkeitä asioita. Viittasimme myös kansainvälisiin suhteisiin. Erityisesti käsittelimme tilannetta Turkissa. Emme puhuneet kovinkaan pitkään aiheesta. Ensi vuonna me voimme strategisemmin siitä puhua koskien geopoliittista aluetta, mutta eh, ilmaisimme täydellisen solidaarisuutemme Kreikan ja Kyproksen osalta ottaen huomioon viimeaikaiset kehityskulut, jotka ovat teidän tiedossanne. Sitten lyhyesti vielä agendasta 2020. Halusin esittää ehdotuksen työmenettelystä ja strategisesta agendasta ensi vuodelle niin, että katsotaan, että aiheet, joita keskustelemme, vastaavat prioriteetteja ilmasto, tietenkin tulee säilymään prioriteettina Euroopan neuvoston asialistalla osana tätä Euroopan uutta vihreää sopimusta. Sitten Euroopan digitaalinen agenda, tästä on tulossa huippukokous muutamia vuosia Tallinnan jälkeen. Tallinnan suuntaviivojen jälkeen on tärkeää selkeästi sanoa, että meillä on myös kunnianhimoisia tavoitteita koskien massadataa, tekoälyä, 5G ja muita asioita on katsottava, kuinka voimme olla hyödyllisiä ja positiivisia toimijoita. Maahanmuuttokysymykset myös tietenkin tulevat palaamaan ensi vuonna Eurooppa-neuvoston pöydälle. Ja tietenkin myös turvallisuus- ja puolustuskysymykset. Ne ovat aivan keskeisiä ja ne liittyvät siihen, pystyykö EU puhumaan vahvalla äänellä kansainvälisillä foorumeilla ja edistämään omia arvojaan ja etujaan ja toimimaan niin, että tällainen tulevaisuuteen kääntyvä positiivinen voima löytyy EU-sta hetken aikoina, jolloin maailma muuttuu vahvasti. EUn on oltava vakautta, rauhaa ja hyvinvointia tuova taho, joka edistää yhteistyötä ja monenvälisyyttä. Tämä on hyvin tärkeää. Sitten myös valmistelemme strategisesti useita kansainvälisiä tapaamisia ensi vuonna – on tulossa tärkeitä huippukokouksia muiden maailman maiden kanssa ja maailman alueiden kanssa. Ensinnäkin Afrikka. Minun mielestäni Afrikka on merkittävä haaste Euroopan tulevaisuudelle. Toivon, että tulevina viikkoina ja kuukausina komission kanssa voimme kehittää hyvää strategista kumppanuutta, jotta saadaan aikaan konkreettisia tuloksia. Kiinan kanssa on tulossa myös tärkeä huippukokous puhuttiin ilmastonmuutoksesta, jo tämä on yksi tärkeä aihe, josta on keskusteltava tämän merkittävän maan kanssa. Ja se on varmasti vain mahdollisuus tehdä tiukasti työtä niin, että voisimme olla tehokkaita ja saada aikaan tuloksia. Ja näin voisimme myös edistää omia yhteisiä etujamme ja strategista kumppanuutta muiden maailman toimijoiden kanssa. Hyvät edustajat, lopuksi haluaisin todeta seuraavan. Olemme nyt uuden institutionaalisen syklin lähtöruudussa. Uskon vahvasti, että tämä vaihe on mahdollisesti poikkeuksellinen mahdollisuus Euroopan hankkeen tulevaisuuden kannalta. Noin 60 vuotta on kulunut Rooman sopimuksesta perustaja isien ja siitä, kun eurooppalaiset Helmut Kohl, François Mitterrand toimivat, he näkivät vapaan liikkuvuuden ja Schengenin alueen. He unelmoivat myös eurosta ja taistelivat sen puolesta, että, että molempuolinen ymmärrys, hyvinvointi, vakaus olisi mahdollista. Se, joka on nyt vallitseva tila meidän poliittisella sukupolvellamme on nyt tehtävä Euroopan tulevaisuuden kannalta. Kolme sanaa kannustavat minua puheenjohtajana kunnianhimo kansalaisten puolesta, sen puolesta, että viedään eteenpäin tätä optimistista näkemystä. Toiseksi luottamus. Haluamme tehdä joka päivä työtä niin, että vahvistamme luottamusta toimielinten välillä, toimielinten sisällä, mutta erityisesti sitä, että kansalaiset voisivat luottaa tähän hankkeeseen ja eurooppalaisiin arvoisiin. Sitten maalaisjärki, käytännöllisyys ja realismi on säilytettävä jalat maassa ja huomioitava kansalaisten odotukset. Heillä on unelmia ja odotuksia. Tämä parlamentti on koko Eurooppa-hankkeen värisevä sydän. Te edustatte suorien vaalien kautta kaikkia näitä unelmia ja haaveita, joita eurooppalaisilla on joskus myös vihaakin. Ojennan teille käteeni ja toivon, että yhdessä voimme hyödyttää Euroopan tulevaisuutta. Kiitoksia. Presidente Michel, presidente von der... Kiitoksista puheenjohtaja von der Leyen, olkaa hyvä. Kiitos. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Haluaisin ensiksi onnitella puheenjohtaja Charles Michelia hänen ensimmäisestä neuvostokokouksestaan. Tämä oli vaikuttava alku tälle kaudelle. Viikko sitten me keskustelimme Euroopan parlamentissa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta. Päivä tuon jälkeen toi saman ehdotuksen Eurooppa-neuvostoon, ja neuvosto on tukenut tavoitetta tehdä EU-sta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Me olemme selittäneet johtajille ehdotuksemme ytimen, nimittäin miten voidaan muuntaa meidän mantereemme kasvustrategiaa. Liian pitkään maailmanlaajuinen kasvu on perustunut saalistaja-ideaan. Ihmiskunta on riistänyt resursseja ympäristöstään ja vastalahjaksi tuottanut jätettä ja päästöjä. Tämän on muututtava ja olen vakuuttunut, että tämä voi muuttua. Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalla me tähtäämme kasvumalliin, joka antaa planeetalle takaisin enemmän kuin se ottaa siltä. Itse asiassa minä olen vakuuttunut, että johtajuus ympäristön suojelussa ja vahva innovatiivinen teollisuuspohja pitää nähdä saman kolikon kahtena eri puolena. Tällaisen puhtaan innovaation tukemiseksi totta kai me tarvitsemme kattavia sijoituksia koulutuksiin ja osaamisen kehittämiseen mutta nämä sijoitukset ja osaamisen kehittäminen ovat aina olleet eurooppalaisen sosiaalisen markkinatalouden ytimessä, joten olen vakuuttunut, että tämä periaate, jota minä kutsun kilpailukykyiseksi kestävyydeksi, sen tulee olla johtotähtemme tulevaisuudessa eurooppalaisessa sosiaalisessa markkinataloudessa. Hyvät jäsenet, kaikki jäsenvaltiot ovat eri lähtökohdissa ja niillä on erityiset ongelmansa Annan muutaman esimerkiksi. Puola, kuten puheenjohtaja Michel sanoi, Puolan pitää muuntaa isoja hiilikaivosalueita, kuten myös itäisen Saksan, joten Eurooppa-neuvostossa Puola on pyytänyt lisää aikaa tarkastella paremmin oikeudenmukaisen siirtymän mekanismiamme. Olen hyvin innoissani tästä yhteistyöstä jäsenvaltioiden kanssa. Meidän on keskusteltava siitä, miten me voimme tukea ihmisiä, yrityksiä ja alueita, joilla on pidempi matka edessään. Muilla jäsenvaltioilla on toisenlaisia haasteita. Portugalissa esimerkiksi on kaikista eniten tunnettu ilmastonmuutoksen vaikutukset Euroopassa. Hurrikaanit, tulvat, valtavat metsä tulipalot ovat vieneet veronsa. Viime vuonna 60 ihmistä menetti henkensä metsäpaloissa. Portugali on aloittanut jo vuonna 2005 puhtaaseen energian siirtymisen ja se sulkee viimeisen kiilikaivoksensa vuonna 2023. Se on jo tuottanut ylijäämää uusiutuvista energialähteistä ja yhdessä Hollannin hallituksen kanssa Portugal on nyt tuo, tekem, to, e, ajamassa hanketta vihreästä vetyenergiasta. Joten kysymys Portugalissa kuuluu, miten voidaan kuljettaa uusiutuvaa energiaa Espanjan ja Ranskan läpi muihin maihin, joissa uusiutuvaa energiaa tarvitaan. Portugalin näkökulmasta Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa on kyse energiainfrastruktuurista ja energiasiirtoverkoista sekä sopeutumisesta ilmastonmuutokseen. Kolmas esimerkki seuraavaksi. Ruotsissa teräsyhtiöt kehittävät hiilipäästövapaata terästuotantoa. Se kuulostaa surrealilta idealta, mutta kyse on todellakin hiilipäästövapaasta tuotannosta ja siellä ollaan vakuuttuneita, että tähän tavoitteeseen päästään muutaman vuoden sisällä. Mutta sitä varten siellä tarvitaan vakuudet siitä, että ei jouduta epäreilun ulkomaisen kilpailun kohteeksi. He haluavat terästuotantoa, joka on ympäristölle kestävää ja, mutta he haluavat samalla olla kilpailukykyisiä maailmanlaajuisilla teräsmarkkinoilla. Tämä on juuri kilpailukykyisen kestävyyden ytimessä. Itse asiassa monet jäsenvaltiot ovat pyytäneet hiilitullimekanismia ja me teemme työtä sen eteen, jotta voimme suojella yrityksiämme, suojella ympäristöä ja samalla kunnioittaa VTOn sääntöjä. Hyvät jäsenet, me olemme aloittaneet työmme vihreän kehityksen ohjelman eteen viisi kuukautta sitten tässä samassa täysistuntosalissa. Tulevina kuukausina me panemme tämän täytännön, suunnitelman täytäntöön. Neuvosto on hyväksynyt Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja teidän päätöslauselmanne antaa, päätöslauselmanne antaa sille vielä lisää liikevoimaa. Tämä haaste on valtava, mutta jos me kolmena toimielämänä tekemme, teemme yhteistyötä, se on mm, valtava edistysaskel. Me olemme nähneet viime aikoina, miten paljon meillä on vaikutusvaltaa, jos kolme, yhteis, kolme toimielintä tekevät yhteistyötä. Hyvät naiset ja herrat, Eurooppalaiset kunnianhimomme tarvitsevat riittäviä resursseja, jotta ne voivat toteutua. Tämä on asian ytimessä, kun puhumme tulevasta eurooppalaisesta talousarviosta. Me olemme kaikki samaa mieltä että siitä, että emme ole vielä päässeet tavoitteeseen. Komissio tukee täysin Euroopan neuvoston puheenjohtaja Charles Michelia, kun hän yrittää löytää konsensuksen, joka olisi tasapainoinen, kestävä ja kunnianhimoinen. Haluaisin kiittää myös Euroopan parlamentin puhemiestä David Sassolia, joka on vahvalla, kovalla äänellä puolustanut neuvoston kokouksessa riittävää budjettia Euroopan unionille. On oltava johdonmukainen ja antava, annettava kunnianhimolle myös resurssit. Meillä on neuvoston strateginen ohjelma ja komission poliittiset suuntaviivat, nämä kaksi ehdotusta ovat yhteensopivia. Mutta jotta saamme aikaiseksi tuloksia, jotka vastaavat kunnianhimoa, me tarvitsemme myös tarvittavia resursseja. Jos talousarvio on liian pieni, jää vain yksi ratkaisu. Pitää keskustella uusista omista varoista Euroopan unionille. Ja kiitos Charles Michelille siitä, että hän puheessaan mainitsi päästökauppajärjestelmän. Päästökauppajärjestelmä kasvaa ja tämä voisi olla yksi omien varojen lähde Euroopan unionissa. Hyvät naiset ja herrat, hyvät jäsenet, Euro huippu, euroalueen huippukokouksessa puhumme euron kansainvälisestä asemasta. Euro on itsemääräämisoikeuden keskeinen väline EUlle, mutta me myymme euron alihintaan ja tämä on silti meidän kädessämme. Me haluamme yhteisen valuutan, me hyödymme yhteisistä markkinoista. Euro on yhteisönä yhteens, yhteenkuuluvuuden vahvin ilmaus, mutta meidän pitää olla myös valmiita luomaan rakenteelliset edellytykset yhteiselle vadolle. Eli meidän pitää puhua yhdessä näistä haasteista. Pääomamarkkinaunioni pitää saada päätökseen ja yritysten, ennen kaikkea pk-yritysten, pitää lopultakin saada käyttöönsä pääomaa joka puolella pääomamarkkinoilla. Ja lisäksi yritysten voitava äh, hyötyä rajat ylittävästä arvonlisäketjusta. Sitä varten meillä on sisämarkkinat, mutta pankkiunionikin on saatettava päätökseen. Meidän on pystyttävä rinnakkaisessa prosessissa vähentämään kansallisia pankkiriskejä ja samalla toisaalta luomaan yhteinen talletussuoja. Me emme meidän ei tarvitse odottaa seuraavaa kriisiä, jotta sitten paineen alaisena ryhtyisimme vahvistamaan talous- ja rahaliiton sietokykyä. Euro huippukokouksessa oli hienoa nähdä, että niin sanottu lähentymistä ja kilpailukykyä edistävä talousarvion väline on edistynyt huomattavasti. Pääpiirteistä on sovittu, poliittinen sopimus pannaan nyt säädöksin täytäntöön ja tämä väline muuttaa perustavanlaatuisesti euroryhmän työtapaa. Se parantaa lähentymistä rakenneuudistuksiin. Totta kai meidän on vielä annettava sille tarpeellinen rahoitus. Meiltä vielä puuttuu kuitenkin vakautusväline ja tätä varten komissio tekee sure välineen eteen töitä. Skills Upgrading Reinsurance Instrument on tämä tämä väline. Tämä vakautusväline auttaisi kestämään asymmetrisiä ulkoisia shokkeja, eli se parantaisi työntekijöiden osaamista, helpottaisi yritysten tilannetta ja parantaisi jatkokoulutusta. Hyvät jäsenet, vielä lyhyesti Brexitistä. Konservatiivipuolue ja Boris Johnson voittivat selkeästi vaali vaalit ja nyt oletuksemme on se, että erosopimus saadaan ratifioitua tammikuun loppuun mennessä. Kun sanon tämän ja kun nyt katson täällä täysistuntosalissa ympärilleni niin- ja kun katson näitä rohkeita Remain-meppejämme, voin vain sanoa, että me tulemme kaipaamaan teitä. Kiitos rohkeudestanne ja kiitos, että olitte meidän puolellamme. me emme tule kaipaamaan heitä, jotka huutavat ja kirkuvat täällä. Ja nyt luen kiitos ilman teitä huutajia. Me luomme tulevan suhteemme yhdistyneen yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Meidän suhteemme pitäisi olla mahdollisimman läheinen yritysten hyväksi, opiskelijan hyväksi ja niiden eurooppalaisten hyväksi, joiden elämä tapahtuu kummallakin puolella Englannin kanaali, kanaalia. Tämä suhde tulee olemaan erilainen kuin nykysuhde. Yhdistyneestä kuningasta tulee kolmas maa. Neuvosto on antanut komissiolle tehtäväksi aloittaa neuvottelun seuraava vaihe ja haluaisin onnitella Michel Barnieria. Hän on kyllä ansainnut kaikkien luottamuksen viime vuosina. Kiitos Michel. Aikataulu on äärimmäisen haastava määräaika on joulukuussa 2020. Meille jää vain vähän aikaa, jos emme saa sopimusta aikaiseksi vuoden 2020 loppuun mennessä. Me olemme jälleen kerran rotkon reunalla. Tämä selkeästi vahingoittaisi meidän intressejämme, mutta se vaikuttaisi yhdistyneeseen kuningaskuntaan enemmän kuin meihin, sillä EU edelleen hyötyy sisämarkkinoistaan, tulliunionista, ja 750 kansainvälistä sopimuksesta, jotka olemme allekirjoittaneet kumppaneidemme kanssa. Mutta tämä rotkoreunaolo ei ole meidän intressemme mukaista. Me haluamme neuvotteluissa saada mahdollisimman paljon aikaiseksi näinä lyhyenä aikana. Ensimmäinen helmikuuta me ehdotamme mandaattia neuvotteluihin. Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee kolmas maa, mutta lopulta, lopuksi minä toivon Euroopan kansalaisten ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten hyväksi, että saamme aikaiseksi ainutlaatuisen kumppanuuden. Tämä ei ole tien loppu, tämä on uuden suhteen alku naapureiden välillä. Me halu- Minä haluan, että meistä tulee hyviä naapureita, ystäviemme kanssa yhdistyneessä kuningaskunnassa. Eläköön Eurooppa! Grazie, presidente von der Leyen. Kiitoksia puheenjohtaja von der Leyen. Sitten puheenvuoron saa puheenjohtaja Weber. Olkaa hyvä. Lieber Charles Michel. Arvoisa Charles Michel, neuvoston puheenjohtaja, tervetuloa Euroopan parlamenttiin ensimmäistä kertaa tänä uutena kautena. Tiedämme, että olette vakautunut Euroopan ja olette siltojen rakentaja, kun toimitte jo Belgian politiikassa sillä rakentajana. Sen takia tervetuloa ja lykkyä tykkyä. Tarvitsette paljon onnea, kun teillä on tulevia tehtäviä ja meillä myös, koska neuvosto viime vuodet on tullut yhä jumiutuneemmaksi toimielimeksi, jos katsotaan neuvosto kokouksen tulos viime viikolla, niin suuri menestys 2050 ilmastoneutraalisuus on suuri menestystarina, kiitos siitä, mutta monilla muilla aloilla emme saaneet taaskaan tuloksia esimerkiksi, kun pitäisi näitä ilmastokuluja hoitaa, niin sitten ollaan jäljessä ja neuvosto ei käynyt tästä kunnon keskustelua. Puheenjohtajavaltio Suomi esitteli ehdotuksessa, mutta sitä ei keskusteltu kunnolla. Yrittäjät, tutkijat ja opiskelijat, pormestarit, viljelijät kuitenkin odottavat turvaa ja neuvosto keskustelee MF-kysymyksistä ollenkaan. Sen takia teillä on suuri vastuu tässä asiassa, jotta saadaan aikaan selkeyttä. Pitää käynnistää keskusteluja ja myös konkreettisesti MFFstä sanoisin, että puheenjohtajavaltio Suomen ehdotus meille parlamentissa on pelkkää provokaatiota sitä ei voida, sitä voida edes keskustella, mitä Suomi ehdottaa näissä asioissa. Se ei heijastele näitä tarpeellisia investointeja, joita tarvitaan Euroopan tulevaisuudessa. Toivomme myös, että viime päästään pois prosenttikeskusteluista ja mennään aiheisiin, tehtävien sisältöihin. Pitää puhua teemoista, aiheista, eikä vain luvuista. Pitää mennä pois netto- ja ja keskustelu kotimani Saksa, jos se haluaa Kreikkaan, tai siis jos se rahoittaa kreikkalaista ja italialaista rajavalvontaa, niin silloin se on etu Saksalle, mutta ei mikään nettomaksaja, bruttomaksaja keskustelu. Pitää päästä pois tästä lähestymistavasta. Toiseksi pyytäisin, että jatkossa olette rohkea keskusteluissa aina uudesta viimeisen videon aikana on ollut kysymyksiä, jotka ovat liittyneet oikeusvaltioperiaatteeseen täällä Euroopan parlamentissa Puolassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa, Romaniassa – siellä ihmiset ovat menneet kaduille ja ovat testanneet turvallisuuden huolen ja nämä keskustelut, joita ihmiset ovat käynnistäneet, valitettavasti eivät olleet neuvostossa pitkältikään esillä tällä viikolla. Keskusteltiin parlamentissa Maltasta. Toimittaja, naispuolinen toimittaja murhattiin, koska hän teki työtään, koska hän tutki korruptiota, jossa valtioeliitti oli mukana ja pääministeri erosi, koska hän kantoi vastuunsa, joten ilmeisesti on yhteyksiä politiikan ja järjestetyn rikollisuuden välillä. Ja naispuolen toimittajia murhattiin tämän takia. Nämä kysymykset eivät kuitenkaan ole missään roolissa neuvostossa. Niistä ei puhuta, vaikka ne ovat tärkeitä asioita eurooppalaiselle elämänmallille. Sen takia vetoan teihin, olkaa rohkeita. Ottakaa nämä taas esitystä Unkari, Tsekin tasavalta, Puola. Valtioiden hallitusten johtajat, heillä pitää olla myös rohkeutta vastata näihin kysymyksiin ja keskustella näistä asioista. Kollegat, Haluaisin sanoa myös, että EPP nyt pitää hyvänä Brexit selkeyttämällä selvää neuvottelukumppani, vahva mandaatti Boris Johnsonilla Euroopan parlamentissa. Me voimme antaa siunauksemme tälle. Kiefer Hofstad, kiitos hänelle tehdystä työstä Brexit-neuvottelijana parlamentin puolelta. Nyt parlamenttina voimme mennä eteenpäin, koska tavoitteemme on pantu täytäntöön tässä sopimuksessa ja tulevat vaiheet alkavat nyt ja siinä pitää selvittää, että jatkuva kumppanuus perustuu ystävyydelle keskinäiselle sellaiset. Haluamme kaikki, kaikki yhteisesti tiivit yhteydet. 50 prosenttia Britistä hän haluaa kumppanuutta suunnilleen, he ovat vahvasti mielessä, mutta yksi se on selvä, että eu ulkopuolinen maa ei voisi omata samoja normeja kuin jos se olisi EUssa mukana. Vitellä myös selvää, että jos haluaa pääsy markkinoille, niin sitten pitää meidän markkinansa nyt hyväksyä. Tämä pätee Lontoon, London Cityin ja myös maataloustuotteisiin. Meidän standardeja pitää kunnioittaa ja ne ovat meidän pylväitä, kun olemme tulevia tuloksia neuvotteluissa, joihin parlamentti tulee olemaan tekemisissä roolissa. Brexit on historiallinen virhe, mutta haluamme nyt panna sen täytäntöön kumppanuksellisesti ja kehittää sitä mallin siitä, miten käsitellään tuon jatkossa. Ja lopuksi Charles Michel pyyntö Toiseksi viimeinen neuvostokokous oli kaos Länsi-Balkanille, kun avattiin neuvottelut Pohjois-Makedonian kanssa ja Albanian kanssa. Siellä on paljon turhautumista syntynyt alueella, kun siis ei päästä neuvotteluun. Ja näin ollen vetoan teihin, Eh, seuraava kerta parlamentin seuraavan neuvoston kokouksen jälkeen me EPP-ryhmänä sitä me pyynnöt, tätä silloin neuvosto on antanut vihreää valoa sille, että voitaisiin aloittaa neuvottelut näiden kahden valtion kanssa. Meidän pitää länsi palkkan ja tukea ojentaa sillä ottava käytämme muuten epävakautta syntyy sinne. Kiitos. Grazie. Eh, Presidente Garcia Perez, a paro. la parola. Kiitoksia sitten puheenjohtaja Garcia Perez, olkaa hyvä. No? Gracias, presidente. Kiitoksia puhemies. Hyvä Michel sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta. Toivotan teidät tervetulleeksi tähän parlamenttiin. Toivotamme teille kaikkea hyvää ja menestystä ja toivomme, että johdollanne voitte vastata Euroopan haasteisiin. Tarvitsemme vahvaa johtavuutta ja rohkeutta päätöksenteossa. Meidän vastuullamme on saavuttaa tehdyt sitoumukset mukaan lukien – kaikki ne neuvot, keskustelut, jo, joita käytiin Euroopan neuvostossa, sosiaalinen, ympäristöystävällinen, tasavertainen Eurooppa edellyttää resursseja, jotka vastaavat tavoitteita. Tarvitsemme myös vahvat rahoituspuitteet, jotta voimme vastata mahdolliseen talouskriisiin ja taata kansalaistemme turvallisuuden ulko- ja turvallisuuspolitiikan puitteissa. Pidämme hyvänä sitä, että Eurooppa-neuvosto on viimeisissä päätelmissään vahvistanut tavoitteen, jonka mukaan saavutetaan ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä, vaikka joku jäsenvaltio sitä vastustikin. Haluamme keskustella tästä silloin, kun puhumme Euroopan unionin tulevaisuudesta. Meidän on muutettava yksimielisyyssääntöjä, koska ainoastaan näin voimme pureutua tulevaisuuden haasteisiin. Neuvoston päätelmät menevät oikeaan suuntaan, mutta monivuotinen rahoituskehys oli kuitenkin vir- tämä virtahepaolohuoneessa. Nämä ehdotukset ovat täysin sietämättömiä. Meidän ryhmämme tulee estämään sen, että tämä ehdotus muuttuu seksi rahoituskehykseksi, joka Euroopan unioni, Euroopan unionissa olisi tulevina vuosina. Tämä on täysin epärealistinen, vähemmän kohesiolle rahaa, vähemmän rahaa maataloudelle, vähemmän rahaa yhteyksiin ja rajoille. Ainoastaan mainitakseni muutamat asiat Ehdotuksessa on myös riittämätön rahoitus tutkimuspolitiikkaa varten ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Ja vielä vakavampaa on se, että ei siinä edes mainita oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa, vihreä sopimusta ja lapsitakuuta. Olen sanonut tänä aikaisemmin ja sanon tämän jälleen, on mahdotonta tehdä enemmän vähemmillä varoilla. Jos emme halua, että kukaan jää jälkeen, neuvoston on, on, on puolustettava vahvaa rahoituskehystä. Me tarvitsemme myös omia varoja, lisää omia varoja ja lisää investointeja kansallisella tasolla. Siksi pyydämme, että tämä kultainen sääntö otetaan mukaan kasvu- ja vakaussopimukseen, niin otetaan mukaan nämä kestävät investoinnit sääntöihin. Näin voitaisiin antaa lisäpotkua vihreille investoinneille ja laadukkaille työpaikoille. Tämä edellyttää että tämä sitoumus, joka mukaan sosiaalinen pilari otetaan mukaan ohjausjaksoon, ei ole pelkkä symbolinen ele, vaan haluamme sosiaalisen ehdollisuuden mukaan rakennerahastoihin, niin, niin että pidetään kiinni sosiaalista pilarista. Hyvä Michel, jos haluamme menestyä, tarvitsemme empatiaa ja pedagogiaa. Jäsenvaltioiden välinen empatia ja pedagogia kansalaisia kohtaan – on edellytys sille, että voisimme saada aikaan vahvemman Euroopan. Ja lopuksi vielä Brexitistä. Tänään käytän puheenvuoroni siihen, että lähetän selvän viestin. Haluan osoittaa kiitollisuutta niille Euroopan parlamentin jäsenille, Briteistä, jotka 46 vuoden ajan ovat kirjoittaneet Euroopan unionimme historiaa. Puhumme täällä Lissabonin sopimuksen 10. vuosipäivästä. Richard Paul Corbett eh, toverimme oli esittelijänä tuossa asiassa. Kunnioitamme teitä. Olette ansainneet kunnioituksemme, tunnustuksemme ja myös henkilökohtaisen lämmön. Kukaan ei teiltä voi riistää ylpeyttä siitä, että olette olleet mukana Euroopan hankkeen rakentamisessa. Suuret kiitokset teille kaikille. Kiitoksia sitten puheenjohtaja Scholos. Hyvä puhemies, hyvät puheenjohtajat, tervetuloa Euroopan parlamenttiin, hyvä herra Michel. Me luotamme teihin ja asetamme toiveen, toivomme tähän uuden mandaatin alkuun, sillä me tarvitsemme Euroopan neuvostolta todellista kumppania, kumppania, joka tuo tärkeät aiheet esityslistallemme. Me saimme kansalaisena selkeän mandaatin viime vaaleissa. Nyt tämä on pantava täytäntöön. Sinulla on visio, hyvä Charles, ja kyky panna tämä täytäntöön tuoda tätä uutta tuulta, jota me tarvitsemme, että pääsemme yhdessä eteenpäin. Tämä ensimmäinen Euroopan neuvoston kokous, joka, jossa sinä olit puheenjohtajana, on tuonut hyviä uutisia. On sitouduttu ilmastotavoitteisiin vuoteen 2050 mennessä. Euroopan neuvostossa on kuitenkin jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä tarpeeksi pitkällä ja eivät sitoutu tähän tavoitteen. On hyvä, että on tavoitteita, se on jo edistysaskel, mutta nyt meidän on nämä tavoitteet täytäntöön ja tässä meillä on suuri haaste edessämme. Komission on tehtävä ehdotuksia. Me tarvitsemme, meidän on annettava rohkeutta jäsenvaltioille, jotta jäsenvaltiot voivat ottaa, ottaa, voivat ottaa tämän edistysaskeleen. On selvää, että meidän on tehtävä tästä ilmastoprojektista mahdollisuus. Jäsenvaltiot lähtevät eri lähtökohdista, mutta ilmastonmuutoksen torjuminen on todellinen mahdollisuus. Ja jotta tämä tulee selväksi, meidän on käännettävä tämä budjettivälineiksi monivuotisissa rahoituskehyksissä, jotta meillä on todelliset välineet ilmastonmuutoksen torjuntaan ja digitalisaatiokehitykseen. Monivuotiset rahoituskehykset voisivat olla todellinen eurooppalainen väline, eivätkä pelkästään neuvottelu jäsenvaltioiden välillä siitä, kuinka paljon kukin jäsenvaltio häviää tai voittaa. Meillä on tässä vielä työtä edessämme ja minun mielestäni tämä, minun mielestäni tämä on ainoa tapa saada aikaiseksi hyvä talousarvio, jos siis todellakin tämä talousarvio on väline, jolla pannaan täytäntöön poliittiset kunnianhimoiset tavoitteemme. Sen ei pidä olla pelkästään taistelukenttä niiden eri osapuolten välillä. Olisi virhe virhe asettaa vastakkain vanha politiikka ja uudet tavoitteet, esimerkiksi klassinen maatalo, yhteinen maatalouspolitiikka ja kohesiopolitiikka. Nämä politiikat voivat toteuttaa näitä uusia tavoitteitamme. Parlamentti haluaa mennä juuri tähän suuntaan me tuemme eurooppalaista vahvaa talousarviota, johon jäsenvaltiot panostavat, mutta me haluamme myös, että omien varojen suhteen edistytään, sillä muuten me emme voi puhua eurooppalaisesta talousarviosta, vaan pelkästään jäsenvaltioista, jotka neuvottelut keskenään siitä, kuka hyviä ja kuka voittaa. Omat varat ovat tärkeä etappi, jonka avulla voisimme luoda todellisen eurooppalaisen talousarvion, jolla on eurooppalaiset tavoitteet. Sitten vielä viimeinen sananen Brexitistä. Me valittelemme yhdistyneen kuningaskunnan vaalitulosta, mutta ainakin nyt meillä on nyt selkeyttä siitä, mitä tulee tapahtumaan. Euroopan parlamentti jatkaa vastuunsa kantoa. Haluaisin käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni äh, onnitellakseni kollegoita hänen uskostaan Euroopan hankkeeseen. He ovat kertoneet Briteille hyvin selvästi, että tämä Brexit ei ole yhteisen tarinamme loppu. Me olemme edelleen kumppaneita, me luotamme siihen, että kaikki britit, jotka todella uskovat eurooppalaiseen hankkeeseen, pysyvät yhtenä rintamana meidän kanssamme. Me löydämme varmasti tavan tehdä yhteistyötä. Kiitos Michel Barnierille ja Guy Verhofstadille heidän työstään näissä neuvotteluissa. Työtä on vielä edessä, jotta saamme vahvan sopimuksen aikaiseksi naapureiden kanssa. Kiitos. Grazie, presidente Keller. Prego, Kiitoksia sitten eh, puheenjohtaja Ska Keller Dear colleagues. Kollegat, valtionhallitusten päämin tapasivat Brysselissä viime viikolla. cop 25 Madridissa vedettiin samaan aikaan, mutta se sakkasi ehkä ensi vuonna se hyvä ajatus, jos valtioiden hallitusten päämiehet menisivät Madridin, no ei Madridin, vaan Glasgowhun, COP26 kokoukseen. Näyttäisi, miten tärkeä heistä tuo ilmastonmuutos ja ilmastonsuojelu on, jos näin heistä oikeasti on joten tulos oli pettymys Madridissa ja näin on hyvä nähdä, että oli sopu ilmastoneutraalista 2050 vuonna huippukokouksessa. Tämä on erittäin tärkeä askel, mutta tietysti se voi olla vain yksi askel eteenpäin, koska itse asiassa 2050 on aika myöhään. Myös siksi, että jos otetaan tavoitteita, niin se on vain puoli taistelua. Se, millään todella väliä, ei ole niinkään nuo tavoitteet, jotka myöhemmäksi, vaan no, tärkeää näyttää, että millä väliä on se, että mitä toimet tehdään nyt, jotta voidaan saavuttaa nuo tavoitteet ja me tulee konkreettisiin toimiin, no jos puhutaan pitkän aikavälin budjetista MFF, niin se on tärkeä, äh, tämmöinen mahdollisuus, koska EU-budjetin pitää tukea ilmastotavoitteita eikä heikentää niihin pääsemistä nyt. Edukset, jotka ovat pöydällä, eivät hoida tuota rastia. Ne eivät mätsää ilmastotavoitteiden kanssa. On edelleenkin liikaa haitallisia tukkia, liian vähän menee sieltä suojellaan ilmastoa ja biodiversiteettiä, joten toivon, että jäsenvaltiot alkavat ryhtyä sanoista tekoihin, mitä tulee ilmastoon ja budjettiin. Oli pettymys nähdä, että Puolan hallitus eristi itsensä eikä suostunut tavoitteisiin. Muistakaa, että 70 prosenttia puolalaisista itsessään tukee noita tavoitteita, joten toivon, että Puolan hallitus muuttaa mielensä koska mitä myöhemmin siirtymä alkaa, sitä hankalammaksi se muuttuu ja ilmastokriisi ei pääty kenenkään maan rajoille. Brexit sitten, se on edelleen tragedia, mutta se ei ole loppu. Me emme ikinä tule luovuttamaan brittiystävien suhteen, me ikinä tule luovuttamaan heitä. Kuka tietää, ehkä jonain päivänä voimme sanoa ehkä, että tervetuloa takaisin ystävät kuningaskunta, tervetuloa kotiin. Grazie. Honorevole Annemans. Kiitoksia sitten Annemans. voorzitter. Ehm, heel wat Belgen en heel wat Vlamingen Kiitoksia puhemies. Monet belgialaiset ja flaamit vielä muistavat tavasta, jolla Nigel Farage toivotti tervetulleeksi entisen belgialaisen neuvoston puheenjohtajan. Voisin kiittää häntä siitä vielä uudestaan. Nyt meillä on toista kertaa belgialainen neuvoston puheenjohtaja. Ja haluaisin todeta, te kuulitte Macronia. Macron heitti kärkiehdokas menettelyn roskakoppaan ja korvasi sen muilla ehdokkailla. Ranskan kieli oli tärkeä. Hän halusi, että kaikki puhuisivat ranskaa ja, ja tällä perusteella hän valitsi ne, ne neuvoston puheenjohtajan meille tämä monimutkaista. Meillä on pääministeri, jolla on ollut vaikeita asioita hoidettavana. Hänen on nyt myös hallinnoitava EU-ta. Belgia on kuitenkin EUssa katastrofimaa. 11 miljardia velkaa. Olemme Kreikan ja Italian välimaastossa. Minulla ei todellakaan ole sellaista vaikutelmaa, että Belgia on hyvin hallinnoitu. Me emme Belgiassa ainakaan näe tilannetta näin. Jo vuoden ajan olemme ilman hallitusta. 365 päivää on nyt kulunut hallintokriisiä, hallituskriisiä yksikään taho ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Meillä oli vaalit, jotka sitten korvattiin tilanneanalyysillä, joka johti siihen, että mahdollisesti järjestetään uudet vaalit, jotta päästään tästä hallituskriisistä eteenpäin. 150-38 jäsentä on vielä vallassa, siis niistä, jotka oli Michelin hallituksen aikana valittu. Meillä on siis tällä hetkellä vähemmistöhallitus Belgiassa. Puhumme yhä läheisemmästä unionista. Onnittelut vain, mutta meillä on massiivista maahanmuuttoa. Ja herra Michel antoi oman hallituksensa romahtaa Marrakesin takia, jotta hän pääsi allekirjoittamaan Marrakesin sopimuksen. Hyvät edustajat, belgialaisena Belgiassa asuvana voin varmistaa ja vakuuttaa teille, että neuvoston puheenjohtaja on provokaattori eikä mikään yhdistäjä. Me ID-ryhmässä kannatamme eurooppalaista yhteistyöstä, vastustamme tiukasti tällaista yhä läheisempää unionia. ID-ryhmä uskoo, että Charles Michel tulee toimimaan yhtä katastrofaalisesti Euroopan unionille kuin hän on toiminut Belgiankin kannalta. Van Orden, prego. Edustaja Van Orden. Uh, thank you. Kiitos puhemies. Euroopan neuvostossa keskusteltiin monista tärkeistä aiheista viime viikolla, mutta keskittyisin nyt itse Brexitiin. Konservatiivit todellakin voittivat. Voitto oli historiallinen. 300 65 konservatiivia tulittiin, tuli valituksi 80 paikan etumatka. Ja tämä oli valtava luottamuksen osoitus. Boris Johnson oli pääministerinä ja myös mandatti viedä Brexit loppuun. Tämä oli lisäksi sosialismin hylkäys, jota pääoppositio, sosialismi, jota pääoppositiopuolue tarjosi. Toivon, että EU-toimielimet eivät enää eivät enää saa anna sinistä lippua äh, heiluttavien vallata itseään ja luoda tällaista kaikukoppaa äh, illuusioille unionin kehityksestä. Yhdistynyt kuningaskunta ja EU kehittävät nyt kunnianhimoiset kattavat suhteet, joiden ytimessä on kauppasopimus, jotta voimme yhdessä luoda uuden ystävyyden ja suvereenin, suvereenin osapuolten kumppanuuden. Tämä on vuoden 2020 suuri hanke e, ja sen moottorina on tuo luottamus, jonka Boris Johnson on saanut kansalta ja kansan, äh, muiltakin kansoilta. Kiitän von der Leyen ja hänen myönteistä sanoista. Meidän on kaikkien nyt äh, vietävä erosopimus läpi. Tällä viikolla tästä äänestetään alahuoneessa, jotta voimme jättää unionin 31. tammikuuta ilman vaikeuksia. Olettaen, että hyvää tahtoa löytyy. Voimme sitten edistyä nopeasti näissä neuvotteluissa tulevasta suhteesta niin, että hyvä vapaakauppasopimus ja monet muut järjestelyt voidaan, voivat tulla voimaan vuoden 2020 lopulla. Tämän on oltava meidän yhteinen tavoitteemme. Tiedän, että Michel Barnier lähestyy tehtävänsä tässä myönteisessä hengessä ja on valmis tekemään kaikkeensa pystyäkseen noudattamaan näitä määräaikoja. Toivottavasti Euroopan parlamenttikin näin tekee. te, toivotan teille kaikille hyvää joulua. Kiitoksia sitten edustaja Papadimoulis. Kiitos puhemies. Herra Michel, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Olette täällä ensimmäistä kertaa. Poliittinen ryhmäni eroaa voimakkaasti teidän ryhmästänne ja politiikoistanne, muutta. olemme kaukana äärioikeistosta täällä Euroopan parlamentissa – ja meillä on valtavat odotukset teihin. Ensimmäinen aihe, johon pitää puuttua, on se, että neuvoston pitää lopettaa asioiden jumiutuminen, kun parlamentti pyytää asioita. Komissio joskus tukee, mutta asiat jumiutuvat neuvostoon. Aloitan yhdestä aiheesta, joka kiinnostaa valitettavasti minun ryhmääni, mutta myös minua kreikkalaisena. Herra Michel, ei riitä, että puhutaan Erdoganin aggressiivista toimista, joka uhkaa vakautta ja rauhaa Itäisellä välimerellä. Hän uhkailee Kyprosta ja Kreikkaa ja hän uhkailee sillä, että käynnistäisi vakavat toimet. Ei riitä, että puhutaan. Sanat eivät riitä. Tarvitaan sanktioita, pakotteita, jotka on mainittu kesäkuussa, lokakuussa, mutta ne pitää panna täytäntöön. Miksi pakotteita ei ole pantu täytäntöön? Ja toiseksi, jotta saavutettaisiin teidän ja von der Leyenin mainitsemat tavoitteet ilmastonmuutoksesta, sosiaalista kohesiosta, maatalouspolitiikasta, teknologiasta ja innovaatiosta. No, tarvitaan rahaa sitä varten, rahoitusta. Ja olemme suuri enemmistö parlamentissa. Olemme sanoneet, että tarvitaan vähintään 1,3 miljardia euroa ja sitten osuus BKTstä. Ryhmämme halusi kunnianhimoiset tavoitteet, ilmastotavoitteet, digitaaliset tavoitteet. Mutta kuten sanoin, edetämme tätä Euroopan parlamenttina suurella enemmistöllä, mutta sitten neuvosto esittää leikkauksia 13 prosenttia kohesiosta ja taloudellisesta kehityksestä 27 prosenttia, kun ajatellaan investointeja ihmisiin ja talouteen. Sitten ilmastotavoitteita joudutaan leikattavaksi 48 prosenttia, joudutaan leikattavaksi Erasmus-ohjelmaan suhteessa parlamentin ehdotuksen 35 prosenttia verkkojen Eurooppa-välineisen leikkauksia ehdotetaan. Ja samaan aikaan, jos verrataan ehdotuksianne uudesta budjetista MFFstä suhteessa aikaisempaan, niin 132 prosenttia lisäystä rajavalvonnalle ja maahanmuuttotoimille ja valtavasti lisäystä turvallisuus- ja puolustusmenoihin. No paljon, mutta missä tässä nyt olisi tasapaino? Vastustaisitteko sitä, mitä tarvitsemme jatkossakin, koska muuten kaikki hienot asiat, joita kuulemme teiltä ja von der Leinilta, ilmastoneutraalista politiikasta, ilmastoagendasta, suosioista, koska kaikki tämä tulee vain olemaan sanahelinää, joten teidän pitää toimia. sanoa tekoihin. Kriitti. Sitten sitoutumattomien nimissä edustaja Heaver. I stand today as a very proud olen täällä ylpeänä englantilaisena, olen ylpeä Nigel Farageista siitä, että hän sai aikaan Brexitin. Olen ylpeä puolueeni kollegoista. Me pitivät pintansa ja puolustivat englantilaista demokratiaa. Olen ylpeä brittikansasta, joka jälleen kerran vaaleissa antoi vahvan tuen sille, että lähdetään EU-sta. Monille teistä valehdeltiin ja leviteltiin jotain myyttejä että englantilaiset muuttaisivat, britit muuttaisivat mieltään, mutta me emme muuttaneet mieltämme. Nyt aloitamme uuden luvun historiassamme, meidän suuden maamme historiassa otamme kontrollin takaisin alueestamme, laistamme, olemme vapaita tekemään globaaleja kauppasopimuksia ilman rajoituksia. Tulevaisuus on kirkas Brexit Britannialle. Pääministeri Johnsonin ei pidä tuottaa meille pettymystä. Nyt on lopultakin aika ottaa ohjat käsiin. Onorevole Hübner, un minuto e trenta per lei. Edustaja Hübner, Hübner puolitoista minuuttia. Ähm. Uh, dear Hyvät kollegat, olisi hienoa nähdä tai kuulla teiltä, minne te menette sitten, kun täältä parlamentista lähdette, missä teidän poliittinen tilanne on. Hyvä puhemies, hyvä puheenjohtaja Michel. Mm, me olemme saaneet nyt selvyyden e, erosopimuksesta ja näin brittiystävämme jättävät EUn tammikuun lopulla ja e, e, britti Yhdistynyt kuningas tulee kolmas valtio. Tämä on valittava hetki, mutta ystävytymme kestää. Euroopan parlamentti on valmis valmistelemaan oman osuutensa erosopimuksen ratifioimista ajoissa. Olemme surullisia siitä, että ystävämme lähtevät, mutta meidän on katsottava tulevaisuuteen. Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri haluaa nyt kansallisella lainsäädännöllä rajoittaa tuota siirtymäaikaa. Me otamme tämän vakavasti, mutta on valitettavaa, että siirtymäajan pidentäminen on nyt näin estetty. Se siitä hyvästä tahdosta. Me odotamme innolla rakentavia neuvotteluita, sillä me haluamme saada aikaiseksi kunnianhimoisen sopimuksen. Meidän mandaattimme perustuu poliittiseen julkilausumaan, josta on yhdessä EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä sovittu. Toivottavasti tällä poliittisella julkilausumalla pääsemme tähän kattavaan syvälliseen sopimukseen kolmannen maan kanssa. Näin voimme puuttua globaaleihin haasteihin ja samalla kunnioittaa tasapuolisia mahdollisuuksia kaikille osapuolille. Me lopuksi haluaisin sanoa, että meidän ei pidä unohtaa, että neuvotteluiden kanssa samaan aikaan tämä parlamentti aikoo tarkkailla, valvoa tarkasti erosopimuksen täytäntöönpanoa ja kansalaisten oikeuksien toteutumista sinisen kortin kysymys tuli rouva Grabinilta, mutta emme voi tässä vaiheessa ottaa sinisi, sinistä korttia. Pyydän anteeksi rouva Grabini, meillä ei ole aikaa ottaa sinisiä kortteja. Pyytäisin teitä kunnioittamaan puheaikaa. Voi saattaa olla, että catch the eye-menettelyssä tulee myös äh, ongelma. Nyt ähm, edustaja Bonafé puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Olen kuullut tärkeitä sanoja neuvoston puheenjohtajalta koskien vihreää sopimusta. Suhtaudumme hyvin myönteisesti siihen, että neuvosto on päätelmissään, vaikka Puola vastustikin sitoutunut noudattamaan ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä Pariisin sopimuksen mukaisesti. Olemme todella vakuuttuneita tästä historiallisesta merkityksestä, joka on vihreällä sopimuksella, ei ainoastaan ympäristönsuojelun kannalta, mutta myös huomioiden talouskasvu, kilpailukyky ja elintaso Euroopassa. Vihreä taso on jo nyt tuonut ensimmäisiä tuloksia saadaan vaikutuksen reaalitalouden infrastruktuurin, ne saadaan jälleen EU-keskustelun ytimen sen jälkeen, kun on jatkuvasti vain puhuttu taloudesta ja jäsenvaltioiden vajeista. Kyllähän tässä on varjoja ja valoja varjoja on investoinnit ja niiden rahoitus ei voida olla vakuuttuneita ainoastaan sanojen tasolla, tarvitaan myös tekoja. Odotamme nyt neuvostolta selkeää toimintaa koskien äh, vihreän sopimuksen rahoitusta. Tarvitaan myös äh, rahoituskehys, joka vastaa haasteita ja meidän on myös puututtava kasvojen vakaussopimukseen niin, että, äh, että sellaiset investoinnit, jotka edistävät vihreän sopimuksen tavoitteet eivät vaikuttaisi siihen. Von der Leyen on osoittanut rohkeita visioita, mutta jos päättäjät eivät sitä tue, niin kylläpä hänen tiensä täällä tulee ole johtamaan umpikuja. Thank you, Mr. Verhofstadt. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Felhostad, kaksi ja puoli minuuttia. Alkuun herra Annemans, sanoisin teille, että se mitä sanotte on skandaali. Olen ylpeä siitä, että belgialainen on neuvoston puheenjohtaja sanoitte kaikenlaisia tyhmyyksiä. Jos ette tiedä kollegat, jos on vähemmistö Belgiassa, niin se on separatistit, jota Annemans johtaa. Se on vähemmistö Belgiassa. Ja herra Farage ja hänen joukkion sanoisin teille, että he pitävät paljon ääntä. Eikö teistäkin? Ja kaikki sanovat täällä, että kaikki sanovat täällä, että tulemme kaipaamaan brittikollegoita Lib Demistä, Labourista. No minä en jää kaipaamaan brexitläisiä. Sen voin sanoa teille, en jää heitä kaipaamaan. Kollegat eh, kuitenkin parmit pitää antaa suostumuksensa. Kaikki sanovat, että tuo suostumus tulee automaattisesti, koska se menee ihan noin vain. No, Tämä on suostumusmenettely ja täysistunto pitää 29. tammikuuta, mutta tällä välin on ongelma, joka pitää ratkaista. Olen saanut brittivaalien jälkeen sato, sadoittain kirjeitä ja sähköposteja Briteiltä, jotka asuvat Euroopassa. He panikoivat tilanteestaan. Olen saanut sadoittain sähköposteja EU-kansalaisilta, jotka asuvat Britanniassa – heillä on paniikki heidän tilanteensa takia päällä ja mielestäni meidän pitää ratkaista tuo ensin ennen kuin annamme suostumuksemme tälle Brexit-sopimukselle. Miksi kollegat? Never! Britti ja EU-kansalaiset eivät saa olla tämän tilanteen uhri, kun oli tämä ei niin viisas päätös tehdä Brexit ja vetoan pääministeriin, Britannian pääministeriin, Boris Johnsoniin – olen myötämielinen voitossasi ja anna kaikille eurooppalaisille ja brittikansalaisille, jotka asuvat mantereella Euroopassa täydet oikeudet, niin kuin heillä on tällä hetkellä automaattisesti heille kaikille. Ei mitään jos ja mutta lausekkeita, niin kuin hän aina sanoo. Haluan myös sanoa teille, että yhä useampi ihminen palaa ja päätän tähän muun joka ovat eurooppalaiset, eh, tai siis brittikansalaiset hakevat Euroopan kansalaisuuksia, kun haluavat eh, olla edelleenkin. Ne pitää olla avoin tuolla pyydöllä. Kiitos. Mr. Eichhout for one and a half. Edustaja Eichhout, puolitoista minuuttia. Kiitos puheenjohtaja, puhemies. Ensinnäkin puheenjohtaja Charles Michel, tervetuloa tänne parlamenttiin ja onnittelut ensimmäisten Euro- Euroopan neuvoston kokouksesta mutta päätelmät esimerkiksi tästä lähes yksimielisyydestä ilmastoneutraalista, no te kutsutte tätä yksimielisyydeksi, mutta kyllä kävi selväksi, että tärkeitä keskusteluita on vielä edessä monivuotisesta rahoituskehyksestä ja ehkä tässä pitäisi ajatella äh, ne, niiden maiden toimia, jotka aina puhuvat ilmastokunnianhimosta ja ilmastoneutraaliudesta, ehkä ilmastoteot tar- vaativat myös varoja. Ehkä Hollannin, Ruotsin ja Suomenkin sitten, kun ei ole enää puheenjohtaja, ja Belgian pitäisi kääntää kunnianhimo myös korkeammiksi budjettivaroiksi, jotta voidaan hoitaa siirtymä ilmastoneutraaliuteen. neutraaliuteen neuvosto on nyt puolitoista vuotta jo keskustellut vuoden 2050 tavoitteesta, mutta meillä on nyt enää vuosi aikaa ennen Glasgow-kokousta vuoden 2030 tavoitteesta. Ja tässä välillä tulee myös Eurooppa-Kiina huippukokous EU on oltava valmis. Miten aiotte varmistaa, että saamme vahvemmat ilmastotavoitteet vuoden 2003, vuodelle 2030, miten nämä tavoitteet saadaan määriteltyä ennen Leipzigin kokousta. Tätä odotan innolla ja jos tässä onnistuu, silloin todella onnittelen teitä. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Bay. La commission, monsieur le président du Kiitoksia, hyvät puheenjohtajat. Täällä on nyt tällainen huonojen häviöiden tanssi kaikki täällä Kiiperhostetin johdolla pahoittelevat brittien demokraattista päätöstä. Tämä on teille vastoinkäyminen. Tehän täällä Euroopan toimielimissä olette vain koko ajan yrittäneet estää sen, että Brexit tapahtuisi. Te joskus yrittette hinnalla millä hyvänsä saada hyväksyttyä tekstin, joka selkeästi oli kansalaisten tahdon vastainen ja Iso-Britannian etujen vastaan ja tietenkin mahdoton hyväksyä alahuoneessa Briteissä. Tämä oli Johnson, Johnsonille kaksinkertainen voitto, senkin demokraattinen voitto. Hän sai nyt kunnioituksen tälle kansanäänestykselle vuodelle 2016 ja ihmisten äänen vahvistettua ja sai mandaatin. Tämä on myös tietenkin poliittinen voitto. Hän on saanut kasa, kasattua kansansa ja antanut omalle poliittiselle perheelleen suurimman vaalivoiton 30 vuoteen ja voinut puhua näistä maahanmuuttajia ja globaalista ilmiöstä tavallaan Johnson tulee taistelumielellä lähtemään puolustamaan oman kansansa etuja. Nyt meidän on solmittava hyvät suhteet tämän suuren ystävän ja kumppanin kanssa. Meidän pystyttävä suojelemaan omia etujamme, koska kilpailuahan on toki myös olemassa omien maidemme sisällä. Sitä ei pidä pelätä. Mr. Lundgren. Seuraavaksi edustaja Lundgren, minuutti. Kiitos puhemies. Yksi tärkeimmistä aiheista EU:ssa, joka on paljon vaikuttanut eurooppalaisen keskusteluun tällä hetkellä, Salli meille sen, että – laitamme taaksemme kaikki nämä kysymykset, mutta nyt ei pidä myöskään unohtaa muita ongelmia. Nämä ihmiset, jotka tulevat äh, salakuljettajien